Colleagues, I'm going to start because it's not... No niin, aloitetaan. Kello on kymmentä yli kolme. Ja kokouksen piti alkaa kolmelta. Ensimmäisenä esityslistan kohtana on esityslistan hyväksyminen ja sitten pöytäkirjan hyväksyminen 14. päivän marraskuuta kokouksesta. Onko esityslistasta kommentteja? Ei. Sitten siirrytään ensimmäiseen mietintöön Eva Lichtenbergeriltä sisävesiväylien, sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annettujen asetusten muuttaminen. Kiitoksia. Puhun aivan lyhyesti vain, koska kollegat ovat osallistuneet tähän työhön, mutta he eivät ole tänään vielä paikalla, joten voin vain mainita. No, tiedän kyllä, mutta ne, jotka ovat tehneet tarkistuksia, eivät ole nyt paikalla. Heistä minä puhun. En nyt tarkoita sitä, että muuten ihmiset olisivat poissa paikalta. Haluaisin vain todeta tarkistuksista, että Suurin osa niistä on sellaisia, jotka voin hyväksyä, paitsi ne, joissa aina saatan yhtä ja samaa, eli tarvittaessa, if needed. Nämä ovat sellaisia asioita, No tiedän, että Brody on neuvotellut neuvoston kanssa, eikä meidän tarvitse tätä itse hoitata asiaa, joten siksi tämä on tässä kohdin, olen laittanut miinuksen näihin tarkastukseen. Täällä on yksi tarkistus, jonka kohdalla on virhe äänestyslistassa. Tämä on herra Säädän tarkistus. Tämä koskee sitä aikakauteen kaikena delegoidut säännökset ovat mahdollisia komissiolta. Olemme saaneet ennalta määrittelemättömän aikansa saada vaati viittä vuotta, olen samaa mieltä Sasaiden kanssa. Tässä kohtaa pitäisi olla plusäänestyslistassa sen selventämiseksi, että tässä kohtaa oli virhe kommunikaatiokatkos. Muuten katson, että tämä asia on toivon mukaan sellainen, jonka suhteen valitsee laaja yhteisymmärrys. Sisällöstä on jo keskusteltu, joten en usko, että tätä keskustelua tarvitaan enää tänään. Mikäli joku muu haluaa vielä sanoa jotakin, niin ei siinä mitään, kyllä se käy, mutta tässä on oikeastaan kaikki, mitä halusin sanoa tarkistuksista. Kiitos. Thank you. Well, Kiitos Gisinio, ainoa varjoesittelijä, joka on paikalla tällä hetkellä. Ole hyvä. Minä olen todellakin aina, joka on paikalla. Tietystikin Lissabonin sopimukseen piti mukauttaa tekstiä. Nyt täytyy katsoa, voidaanko vielä optimoida tilannetta ja pitkälti Olemme samaa mieltä. Tämä viisi vuotta olisi erittäin tärkeä aikakausi. Yksi ainoa seikka, jonka suhteen minun ryhmäni ei ole täysin samaa mieltä, on delegoidut säännökset ja ne kuinka ne on rajattu. Koska meidän mielestämme tämä komission ehdotus on ihan kunnossa. Muuten olemme täysin samalla linjalla tässä. Uskon, että parlamentissa, parlamentin toimista tämä teksti on parantunut. Kiitos, herra Alcadrawi. Käsittelemme Lichtenbergerin mietintöä. Kyllä, tiedän tosiaan. Haluaisin ensinnäkin kiittää Eevaa hänen tekemästään työstä. Olen jo aikaisemmin kertonut, että olemme yhtä mieltä näistä ehdotuksista, jotka koskevat sitä, että matkustajaliikenteen tilastot otettaisiin mukaan, ja me tuemme tätä aloitetta. Kaiken kaikkiaan olemme siis yhtä mieltä Evan kanssa. Toki täällä vielä muutamia tarkistuksia ehdotuksia, joista emme ole aivan sataprosenttisesti yhtä mieltä, mutta suurella suurella linjalla kyllä. Okei, okay. I'm nobody else either. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja. Äänestys pidetään huomenna. Ja mikäli listaa ei ole muutettu siinä mielessä, että esittelijä puoltaisi saadaan tarkistusta, niin Tästä tulee ilmoitus myöhemmin. Ilmeisesti tällainen muutos tulee. Joka tapauksessa kiitoksia. Seuraavaksi Kramerin mietintö rautatie tavarakuljetustilastoista. Onko hän tulossa itse paikalle kokoukseen, tiedättekö? Kyllä, totta kai. Selvä. Kiitos näistäkin tarkistuksista. Iiva, sinä voit puhua hänen puolestaan. Niin, Mihailin puolesta, joka siis myöhästyy tänään, sanoisin, että sama pätee tähän. Voin jatkaa saksaksi. <laughs> No, voimme sanoa tämän saksaksikin. Tähänkin on tehty joitakin tarkistuksia, joissa pyytän saman mukaan sanat uh, where appropriate – mikäli tarpeen. Minusta tämä, tämä ei ollut tarpeellista. Kollega Kramer katsoo, että neuvoston suhteen tämä asia on hoidettuna. Sitten vielä yksi seikka. Tarkistus, jonka Borisov on tehnyt. Meille tämä käy tämä tarkistus. Toistaiseksi tässä on 500 kilometriä ollut rajana. Me olemme halunneet tähän 500-750 kilometriä myöskin mukaan tilastoihin. Katsomme, että tämä on tarpeellista, koska joissakin suurimmissa jäsenvaltioissa tilanne on toinen ja siksi on järkevää, että tämäkin raja tänne vedetään. Muuten katsomme, että kaikki tarkistukset, lukunottamatta niitä, joissa peräänkuulutetaan tätä yhtä ja samaa eli where appropriate sanojen mukaan ottamista. Kaikki muut tarkistukset ovat sellaisia, joihin suhtaudumme myönteisesti. Kiitoksia vielä niistä tarkistuksista, jotka tekstiin jätettiin. Thank you, Mr. Kiitos, herra Borisov. Уважаеми колеги, първо бих искал да ви благодаря за работата по този доклад. Само няколко точки по отношение на събирането на... Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että olette työstäneet tätä mietintöä. Haluaisin keskustella onnettomuustilastoista. Minusta tuntuu siltä, että meidän olisi aina tehtävää työtä maanteidemme turvallisuuden puolesta ja Eurostatin tiedoille meidän tilastomme pitäisi perustua eh, soveltamistapa äh, olisi laajennettava niin, että että myös rautatie ja rajat ylittävät yhteydet otettaisiin. Me emme ole sitä mieltä, että näitä pitäisi ottaa mukaan, eikä myöskään pyöriä koskevia tietoja. Mitä tulee komission mahdollisuuksiin hyväksyä delegoituja säädöksiä, tiedämme, että on ehdotettu, että valtuudet rajoitettaisiin viideksi vuodeksi ja sitä voitaisiin sitten pidentää myöhemmässä vaiheessa. Tuen näitä ehdotuksia. Samanaikaisesti meidän olisi säilytettävä Euroopan parlamentin valtuudet, kun komissio työstää delegoituja säännöksiä. Sen olisi kuultava rautatiealaa ja liiketoimintaa. Me tuemme esittelijää kun hän ehdottaa, että komission olisi tehtävä kertomus tästä sääntelystä. Mitä sitten tulee rautatieliikenteen osuuteen ja tilastoihin, jotka perustuvat etäisyyksiin, sekä esittelijä että minä olemme tehneet joitakin tarkistuksia, joiden tarkoituksena joiden tarkoitus liittyy valkoiseen kirjaan rautatieliikenteestä 2011. Kiitos. Haluatteko lisätä jotain Liberacin puolesta? Kyllä, huomaan tässä samankaltaisuuksia sen suhteen, mitä olen jo aikaisemmin sanonut. Olemme samaa mieltä esittelijän kanssa. Ja sen huomaa äänestyskäytännöstämme sitten huomenna. Puhun näin lyhyesti tällä kertaa. Kiitos. Rova Meissner. Suurilta osin olen samaa mieltä muiden kanssa. Niin tässäkin tapauksessa tämä helpottaa raportointivelvollisuutta, keventää sitä. Nyt ei tarvitse antaa kahta raporttia, vaan yksi ainoa. Siksi on järkevää, että Eurostat ja ERA tekevät läheisempää yhteistyötä keskenään tätä silmällä pitäen tätä silmä pitää tehdä joitakin tarkistuksiakin. Niin kuin kansanpuolekin, mekin katsomme, että silloin kun on kyse polkupyörästä, niin tietysti polkupyörän täytyy päästä mukaan junaan. Ehkä tämä on liian pitkälle menevää tilastojen keruuta, mikäli joka ikinen pyöräkin, polkupyöräkin pitää raportoida. Todennäköisesti tämä olisi vaikea pistää täytön tämä vaatimus. Ja sitten vielä kysymys, missä tiedot kerätään, kootaan. Ja nyt kun tämä kyse on uudelleenlaisesta versiosta, ja rautateiden valvonta ohjelmasta. MOVE-pääosasto tietysti voisi kertää tietoja komission puolella. Silloin eh, tämä olisi, kun tämä asia, niin kuin herra Kramerkin ehdottaa, mahdollisimman nopeasti, helposti ja täyden, täydellisesti pitäisi saada nämä tiedot kerättyä ja sitten myöskin, että tieto on avointa, helposti seurattavaa trilogissa toivottavasti. Tähän myöskin sitten päästään. Thank you, Eva. Kiitos Iva. Haluatko lisätä jotain? Itävallassa on sanonta, tilastot ovat kuin koira. Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä? Tilastot eivät ole jotain, jotka ovat täysin tyhjöissä syntyvää. Kaikki riippuen siitä, miltä pohjalta tietoja kerätään ja otetaanko kaikki jäsenvaltiot asianmukaisesti huomioon, tuotko, tuotko kaikki jäsenvaltiot kerran tiedota asianmukaisella tavalla. Tiedän Italiasta esimerkiksi, että sieltä on erittäin vaikea ollut saada tietoa asian, kun on kyse esimerkiksi 14-16-vuotiaiden ja 16-18-vuotiaiden aiheuttamista onnettomuuksista tieliikenteessä. Näitä tietoja sieltä ei ole saatu. Siksi olisikin ollut tärkeää tietää, että kun puhutaan ikärajoista, niin samaa logiikkaa pitäisi käyttää myöskin näihin polkupyöriin. Ei tämä ole mikään triviaali juttu, ei tämä ole ihan mikään pikkujuttu. Ja tämä menee osittain päällekkäin minun kanssa, minun mielestäni myöskin matkailun, matkailukysymysten kanssa, joten aika relevanttia, että pyrimme saamaan tietoa myöskin tästä puolesta, silloin kun on kyse polkupyörästä. Tietystikin kyse on myöskin matkailutarjonnasta samalla. Tällä välin voin todeta teille, että esimerkiksi Tonavan varrella Saksasta aina Unkarin saakka – on hyvin paljon jo tarjontaa. Hyvin monet ihmiset kulkevat pidempiäkin matkoja junalla, junalla ja pyörällä. Tämä on erittäin merkittävä matkailutarjontamuoto. Täällä on enemmän lisäarvoa kuin matkailulla silloin, kun matkailu, matkailuun matkalle lähdetään auton kanssa tai lentokoneella. Tämä on järkevämpää ja tämä on erittäin houkutteleva vaihtoehto. Siksi olisi erittäin järkevää myöskin saada tietää, missä junaan pääsee pyörällä. Tämä on osa eurooppalaista lainsäädäntöä, lainsäädäntötyötä. Siksi olisi mielenkiintoista tietää, miten on pistetty täytäntöön tämä asia, kuinka voidaan matkailutarjontaa parantaa ja tehdä houkuttelevammaksi. Ja katsotaan, missä tämä on ylipäänsä mahdollista ottaa pyörä mukaan junaan. Silloin tällä on tiettyä myönteistä vaikutusta myöskin. Silloin tiedetään esimerkiksi, että kun on kyse matkailualan järjestöistä tai matkailun matkatoimistoista. Meidänkin kannattaa tietää, miten pyöriin suhtaudutaan. Ensinnäkin täytyy pohtia, mitä parlamentissa päätetään. Toiseksi tämä pitää pistää täytäntöön. Ja sitten pitäisi myöskin parantaa tällaista lisäarvoa tuovaa matkailutarjontaa ja katsoa, minkälaista, missä tällainen matkailu on mahdollista ja missä kohdin tilannetta voidaan parantaa. Pyydän myöskin anteeksi, että unohdin aluksi mainita erään seikan. Pieni suullinen tarkistus on tulossa tarkistukseen 19 äänestyslistassa. Tämä tulee lukemaan tämä suuren tarkistus. Tämä tarkoittaisi siis sitten sitä, että silloin kun tässä on lueteltu kilometrejä IMTFstä, kilometrimäärätä raideliikenteessä ja silloin ERTS. Siinä on lisätty sana continuously, pitää olla tämä erntf järjestelmä käytössä. Eli mikäli jotakin kilometriä puuttuu tästä laskelmasta, niin silloin tämä ei toimi, eikä tämä uusi valvontajärjestelmä ei silloin toimi. Äänestyslistaan tämän kirjaamme tämän suunnisen tarkistuksen vielä tarkemmin. Kiitoksia paljon. Thank you very much, Mrs. Kiitos paljon, Rova Lichtenberger sijaistuksesta. Tästä äänestetään huomenna. Seuraava asia esityslistalla on e-call-järjestelmän käyttöönotto. Pitäisikö meidän odottaa esittelijää? Hänen pitäisi olla täällä. Me olemme hieman aikataulusta edellä. Hyvä Filip, ajoitushan on kaikkein tärkeintä politiikassa. Hyvä, kun saavuit juuri ajallaan paikalle. Annan sinulle aikaa asettua siinä paikoillesi. Joka tapauksessa, Filip, vuoloutan puheenvuoron sinulle. Ilmeisesti kaikki ovat samaa mieltä tästä. Kiitos. Puheenjohtajan vaihdan tässä Hollantiin. Dus uh, morgen inderdaad stemmen over uh, twee dossiers. Todellakin huomenna äänestämme kahdesta asiasta, tästä niin sanotusta e-call-järjestelmästä, ensinnäkin sen käyttöönotosta kaikilla EU-ssa, sitten on myös lausunto tästä ajoneuvon asennettavasta IK-järjestelmästä. että olemme tehneet hyvää yhteistyötä eri varjoelistettelijöiden välillä ja olemme päässeet hyvin kompromisseihin eri asioissa. Olemme jo jonkun aikaa näitä asioita käsitelleet ja aikaisemmin pyysimme velvoittavaa järjestelmää, IKOL-järjestelmää ja tällä linjalla olemme edelleen eri valiokunnissa parlamentissa kukaan ei ole muutakaan väittänyt. Tämä e-call-järjestelmä on otettava käyttöön. Sitä on suurta hyötyä sekä kuljettajille että kansalaisille. Tehän tiedätte, että minuutit ja sekunnit ovat tärkeintä, kun tämä on suurin. Siksi olen sitä mieltä, että järjestelmän avulla voidaan vähentää uhreja ja vapauttaa maantieinfrastruktuuria ja voidaan nopeammin tuoda apupaikalla. Haluaisin tässä selkeästi jäsenvaltioille komissiolle todeta, että tarvitaan valistuskampanjaa koskien e-call-järjestelmän hyötyjä, hyötyä. Näitä, näistä on kerrottava yleisölle. Jäsenvaltioiden olisi myös voitava suodattaa e-call-järjestelmään tulevat puhelut niin, että hätäkeskukset ja jäisi liian suuren taakan alla. Tähän olisi reagoitava mahdollisimman pian. Sitten homologointiin komission on pohdittava, onko ensinnäkin tarpeen laajentaa ICOL-järjestelmän muihin, muihin ajoneuvon luokkiin, kuten kuorma-autoihin, linja-autoihin ja niin edelleen. Sitten kun lausunto on hyväksytty, haluaisimme tällaisia standardinomaisia foorumeita, joilla, joita eri tahot voivat hyödyntää. Toisaalta e-call-järjestelmät voivat olla myös yksityisiä, eikä näitä pitäisi tehdä mahdottomaksi, eikä näitä tahoja olisi rangaistava. Mutta mikäli järjestelmä menee eteenpäin, tarvittaisiin tällainen varajärjestelmä, jona toimisi numero 112, tällainen eurooppalainen e-call hätänumero. Lisäksi olemme käsitelleet henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa. Nämä ovat tärkeitä parlamentille. On tärkeää, että ensimmäinen lokakuuta 2015 alkaen e-call-järjestelmä asennettaisiin kaikkiin uusiin ajoneuvoihin. Jotkut haluavat tarkistusten kautta vaikuttaa tähän päivämäärään niin, että tämä tulisi voimaan jo aikaisemmin. Ja toivon, että enemmistö parlamentissa voisi hyväksyä tämän velvoittavan järjestelmän nopeammin. Se olisi hyvä merkki neuvostolle johtoon päin voisimme osoittaa, että otamme tämän asian tosissamme ja me todella haluamme, että kaikki kuljettajat voisivat hyötyä e-call-järjestelmästä järjestelmästä. Ja sitten täällä on monia tarkistuksia, joita voidaan erillään äänestää. Monet tarkistukset vahvistavat ehdotusta, toiset on vaikeampi hyväksyä. Esimerkiksi se, että, että se järjestelmä tehtäisiin velvoittavaksi traktoreille. On vähän tutkittava, mitä komissio sanoo tästä laajentamisesta ennen kuin tämän tyyppisetkin ajoneuvot otettaisiin mukaan. Edelleen ICOL-järjestelmä on passiivinen, ei voi olla mitään jäljitysmahdollisuutta, tällaista maantieteellistä paikallistamismahdollisuutta. Tähän on reagoitava nopeasti. On tärkeää, että, että auto löydetään, kun onnettomuus tapahtuu, mutta ajaja ei ole tarkoitus jäljittää. Ja on myös kaikkein tärkeimpänä ehkä muistettava se, että, että, että, suuri, että enemmistö valtiosta voi hyväksyä ehdotuksen. Toivon, että huomenna asia saadaan loppuun. Kiitos, herra Kopp. Kiitos. Olen käsitellyt tätä aihetta jo kymmenen vuoden ajan. Suurkiitos Debakkerille loistavasta työstä. Olemme tehneet paljon hyvää yhteistyötä tämän puitteissa ja antaneet juuri oikean viestin jäsenvaltioille. Jäsenvaltiot ovat tajunneet, että jotain täytyy tehdä. Itse valmistajat ovat valmiina ja nyt täytyisi vain lisätä painetta. Jotain tarkistuksia on esitetty, joiden mukaan tässä täytyisi viivytellä, mutta olen eri mieltä. Tässä täytyy edetä. Ilman painetta mitään ei tapahdu. Tämä järjestelmän käyttöönotto autoissa on vain ensimmäinen askel, ja meidän täytyisi pohtia jo sen käyttöönottoa kaikenlaisissa ajoneuvoissa, muun muassa busseissa ja rekoissa. Joten kiitos tästä loistavasta mietinnöstä. Kiitos, herra Alkadraui. Pahoittelut Gurmeijeriltä. Kiitoksia Varja varjaesittelijän nimissä haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Tämä on ollut pitkä prosessi, jotta voidaan yhdenmukaisesti täytäntöön panna e- e-call-järjestelmä kaikille EU-ssa. Se on ollut komission asialistalla jo vuodesta 2009 asti ja nyt se on osana tätä maantieturvallisuuspakettia ja se perustuu kolmalle, kolmalle kolmalle taholle. Siihen liittyy matka viestin verkko-operaattorit, hätäpalvelut ja autoteollisuus. Meillä on oma no, turvallisuus on mm, tavoiteohjelmat, mm, joilla voidaan välttää ja vähentää onnettomuuksia Euroopassa. Me tietenkin tuemme tätä tarkistuksesta. Tuemme lähinnä oikeastaan kaikkia tarkistuksia, jotka tulevat IMKO valiokunnasta ja Debakkerin esittelijän tarkistuksia tuemme kaikkia myös muutamia tarkistuksia EPPn kollegoilta, mutta emme voi tukea niitä tarkistuksia, jotka viittaavat yksityiseen ECOL-järjestelmään, koska meidän on nyt keskityttävä julkisen järjestelmän yksityiseen järjestelmään liittyy kaupalliset intressit, eikä siihen näitä julkisen sektorin ehtoja sovelletaan ja yksityiseen järjestelmään liittyy myös yksityisyyden suoja ja henkilötietojen suoja nyt on joitakin tarkistuksia, joita emme voi tukea. Esimerkiksi sitä, että lykättäisiin päivämäärää, jolloin asetus astuisi voimaan. Meille on prioriteettina se, että ICOL-järjestelmä olisi valmis lokakuuhun mennessä 2015 eikä 2016. Kaiken kaikkiaan mielestämme tämä menee oikeaan suuntaan ja toivomme, että äänestys menee hyvin huomenna. Kiitoksia. Kiitos, Rova Lichtenberger. Ja herzlichen Dank, wie Ihnen... Kiitoksia. Niin kuin aiemmin keskustelussa tuli jo ilmi, en ole niinkään innostunut koko tästä järjestelmästä siitä yksinkertaista syystä, että sitä kaupatellaan väärästä syystä. Ei tämä millään tavalla vähennä onnettomuuksia. Ei siis sitä varten ole edes tarkoitettu, vaan pikemminkin tämä saattaa tosin lieventää loukkaantumisia ja onnettomuuksien seuraamuksia, helpottaa hätäkeskusten toimintaa, mutta onnettomuuksia tämä ei millään tavalla estä. Ei siellä kukaan sanoo, taka kone ilmoita, että jarruta hyvä mies, mikäli ajaa liian lujaa. Joten markkinointikikka, markkinointikeinot ovat tässä epäasiallisia. Ja tietosuoja epäilykseni, olen esittänyt jo aiemminkin jotkut muutkin epäilykseni, Jotkut tarkistukset, tarkistukset erittäin tärkeitä, esimerkiksi teknologian neutraalius, sitä täytyy kunnioittaa, koska ei käy päinsä, että tässä luonnemme hyviä bisneksiä jollekin monopoliasemassa oleville toimijoille. En nyt halua mainita ketään sellaista, yhtäkään sellaista. EUn yhteisrahoitus IK-järjestelmää varten tähänkin suhtaudun dunnuivasti, koska tietystikin eh, No, joka tapauksessa enemmistön tahto tässäkin jää päällimmäiseksi. Erityisen tärkeää minulle ovat delegoidut säädökset. Tätä toimivaltaa pitää rajoittaa yhteispäätösmenettelystä, kun on kyse. Silloin vain relevanttien asioiden kohdalla voidaan delegoituja säädöksiä antaa. En halua, että tästä syntyy, en halua, että tästä syntyy liikaa lainsäädäntöä, ja lainsäädäntöä, joka koskee ajoneuvoja, vaan sisältöpuolen osalta pitäisi varmistaa, että vain asianmukaisiin asioihin puudutaan delegoidisäädöksiä traktoreista. On puhuttukin ja täytyy varmistaa, että säädös tuo sellaista lisäarvoa, jota siltä haetaan, mutta se on kun on kyse maanviljelystä ja ma- metsäteollisuudesta. Siellähän onnettomuudet ovat usein suurempia, koska kyseessä olevat ajoneuvot ovat paljon raskaampia, mutta Tässäkin täytyy suoraan sanottua sanoa, että aivan liian paljon laitteita ja ajoneuvoja ei ole ole tässä mukana. Olen, eri, olen eri, hyvin skeptinen edelleenkin koko asian suhteen. Ja mitä toteutettavuuteen tulee, niin käytäntö tulee näyttämään, miten hyvä tämä ehdotus on. Olemassa maita ja alueita, joissa toimitaan keskitetyllä tavalla ja joihin tarvitaan tässä keskitetyt hätäpalvelukeskukset. Tilanne vaihtelee maasta toiseen. IMKO-valiokunnassa muistaakseni puhuttiin myös, myö, myö, myöskin tästä hätänumerosta 112. Valitettavaa kyllä, joillakin Euroopan alueella on ollut erittäin kielteisiä kokemuksia hätäkeskusten keskittämisestä omalta alueeltani, kotimaastani, tunnen tilanteen, jossa kolme ambulanssia on tullut yhtä aikaa saman paikkaan ja sitten toiselle onnettomuuspaikalle ei tullut yhtäkään ambulanssia, koska kaikki ambulanssit olivat jo ajossa. Joten nytkään tämä järjestelmä ei toimi niin kuin sen pitäisi toimia. Suurin virheiden lähde tulevaisuudessa saattaakin olla juuri tämä hätänumeroiden keskittäminen yhteen ainoaan paikkaan auton autossa käytetty teknologia niin ikään on merkittävä kysymys. Ja kokemuksesta voin sanoa, että keskitetyt palvelut, hätäpalvelut ovat aiheuttaneet hyvin paljon ongelmia jollakin alueilla sen sijaan, että olisit niitä poistaneet. Sitten kun päätös on tehty, vi- täytyy vielä selkeästi pistää silmälle myöskin täytäntöön panoa, koska ei käy päänsä, että joissakin maissa koko tämä juttu painetaan villaisilla, unohdetaan se ja sitten Romaniassa jossakin metsätiellä. Toimiiko sitten tämä IKOL-järjestelmä? Täytäntöönpanon täytyy olla kunnollista ja tiedon täytyy olla myöskin täsmällistä, koska muuten syntyy sellainen illuusio, että ihminen on turvassa, vaikka mitään turvallisuutta ei olekaan taettu, taattu. Minä olisin äh, pikemminkin odotellut asian kanssa, koska saattaa olla, että tekniikka vielä kehittyy. Jotkut näistä ongelmista voidaan ratkaista tällä välin. tällaiset turvallisuustekijät ja teknologiset seikat voitaisiin vielä hoitaa kuntoon ennen tämän käyttöönottoa. Ehkä olisi pitänyt odotella. Joten teknologianeutraalius on minulle tärkeä, niin kuin sanoin, ja että EUn yhteisrahoitusta ei tähän pidä laittaa. Ja delegoidut säännökset täytyy todellakin rajoittaa asianmukaisella tavalla niin, että loppujen lopuksi joka ikisen lainsäädäntöön ei tule näitä antamaan tai delegoituja säännöksiä. Tämä on ratkaiseva kysymys myöskin se, mitkä maatalouskoneet ja työkoneet laitetaan tähän mukaan ja niin mitä ei. Ja sitten tässä on vielä se ongelma tai vaikeus, että ei pidä liian suurikätisesti jakaa valtaoikeuksia parlamentilta, parlamentin ulospäin käsin. Muuten periaatteessa toteaisin, että täällä on monia tarkistuksia, jotka ovat ihan hyviä ja kompromissin omaisia. Ne meille käyvät, käyvät mutta haluaisin todellakin esittää varoituksen sanoja vielä koko asian suhteen. Hyvin paljon työtä on vielä tehtävänä, varsinkin täytäntöönpanon puolella. Minun mielestäni jotkut ongelmat eivät ole vielä ratkaistuina, kaikkea muuta. Kiitos, Reike. Dominik. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Debakkeria tästä työstä ja hengestä, jossa työtä on tehty. Olen hyvin pitkälti yhtä mieltä näistä ehdotuksista. Pari huomiota haluaisin esittää. Täällä on yksi, joka koskee PSAPn käyttöönottoa ja siinä oli, siitä oli tarkistus, joka koskee että sitä, että laitettaisiin tällainen toinen nappula, jolla saataisiin teknistä tukea. Meillähän on ongelma, joka koskee sitä, että tosi vältettävä, että, että hätäkeskukset hukkuvat puheluihin, jotka koskevat pieniä teknisiä ongelmia. Jos tällainen toinen nappula olisi, niin se voisi parata tilannetta, ei se olikaan välttämättä hyvä ratkaisu. No tämä oli vain yksityiskohta. Sitten tarkistus, jonka itse tein koskien tätä siirtoa siirtymistä vuodesta 2015 vuoteen 2017. Huomasin, että se ei kovin suosittua. Ja haluaisin vähän tätä selvittää. On, kyse ei ole siitä, että lykättäisiin toimenpidettä. Toki haluamme tehokkuutta, niin kuin muutkin kollegat. Ongelmana on kuitenkin se, että tällaisen PSAPn käyttöönotto on tulossa vuonna 2015, ja nyt, jos nyt pakotamme valmistajat tekemään tämän samaan aikaan, niin ei ole mitään aikaväliä PSAPn käyttöönottoon ja mm, tämän laitteen autoihin ottamisen välillä PSAPssä voi olla toimintavaikeuksia vielä jäsenvaltioissa ja voi olla, että ne eivät yhtään sovi valmistajien laitteiden kanssa. Nämä PSAP ovat jäsenvaltioiden kehittämiä ja ajoneuvoihin asetetaan tiettyjä laitteita ja näiden pitää olla täysin jo yhteensopivia. On hyvin vaikea, jos edellytetään, että nämä kaksi tahoa toimivat täysin samaan aikaan. Ajatuksena ei siis ole lykätä toimen käyttöönottoa. Tämä on tarpeellinen mekanismi, mutta jos nämä kaksi asiaa vaaditaan samanaikaisesti, niin siitä tulee ongelmia koska ei ole ollenkaan aikaa sopeuttaa laitteita PSAP-järjestelmiin. Tietenkin voidaan odottaa, että vaikeuksia tulee sekä tämän yleisen järjestelmän että ajoneuvoihin asennettujen laitteiden välillä. Siksi ajattelen, että, olisi voitu, että voitaisiin odottaa vähän aikaa ajoneuvoihin asetettavien laitteiden osalta. Näinhän muidenkin mobiililaitteiden kanssa tehdään. Eli ensin verkot pystyy, niin sitten laitteet. Ajatuksena ei ole lykätä vaan, vaan tarkoituksena vain välttää hallitsematon tilanne. En haluaisi, että olisi mitään sekannusta. kysymys ei ole siitä, että lykättäisiin järjestelmää, vaan että saadaan eh, sekä nämä eh, yleiset järjestelmät että autossa olevat laitteet yhteensopiviksi. Kiitos komission edustaja. Kiitos puheenjohtaja. Mm, kommentoin joitakin elementtejä, joitakin kysymyksiä, joita on nostettu esiin, ja sitten myöhemmin annan puheenvuoron DG Enterprisein kollegalleni. Ensinnäkin kommentti herra Rikelle itse asiassa tuosta PSAPista. Me olemme jo kehittäneet ja ottaneet käyttöön delegoidun säädöksen, joka koskee PSAPia. Tämä on marraskuuta 2012. Se on kehitetty yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, eli kyse ei ole siitä, että komissio olisi toiminut yksinään huomioimatta tai keskustelematta jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltiot ovat siis täysin tietoisia. Tässä on käytetty nimenomaan delegoituja säädöksiä sekä käyttötestejä IRO-projektin puitteissa – Kyse ei ole siis siitä, että tyyppihyväksyntä lainsäädäntö tulisi yhtäkkiä kuin tyhjästä eteen, vaan sitä on kyllä kehitetty hyvin perusteellisesti. Ja sitten soittoihin tai puheluihin, jotka eivät ole hätäpuheluita. Komission mukaan jäsenvaltioiden pitäisi pystyä vapaasti järjestämään nämä asiat itse sen mukaan, miten he asiat parhaaksi näkevät riippuen heidän omista organisaatioistaan. Ja nyt sitten Her- Rova Littenbergerille kommentti. Me tiedämme, että e-call-järjestelmä kyllä tulee toimimaan, koska verkkovierailua hoidetaan yhdeltä operaattorilta toisille. Kattavuudessa ei tule olemaan mitään ongelmia. Se taataan ja se perustuu 112-järjestelmään. Ja se on toinen elementti, jota haluaisin vielä kommentoida. Se liittyy lainsäädännön äh, implementoinnin alkuvaiheeseen. Me haluamme tosiaan luottaa teihin ja arvostamme kovasti äh, tämän määräajan, määräajassa pysymistä. Kiitos. Kiitos. DG Enterpriseilta kommentti. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Margarita Kiitoksia. Olen uh, Enterprise-pääosastolta muuttoarjanova yksiköstä. Mekin olemme kiittää valiokuntaan erityisestikin esittelijät ja pakkeria hänen lausuntoluonnoksestaan asetusehdotuksen yhteydessä. Haluaisin keskittää kommenttini kolmeen pääasialliseen seikkaan, jotka mainittiin tänään keskustelussa ja joihin myöskin tarkistukset liittyvät. Ensinnäkin soveltamisala. On erittäin tärkeää, että soveltamisala täsmennetään selkeästi. Rainenveto on selkeä. Tällä hetkellä täällä on tarkistuksia, jotka menevät toisiaan vastaan sitten, ne ovat ristiriidassa keskenään. Tällä hetkellä kyse on julkisesta IK-järjestelmästä, joka perustuu 112 hätänumeron. Me uskomme, että tämän, tässä pitäisi pitäytyä, tämän pitäisi olla täysin selvää. Tähän liittyy monen monia seikkoja, jotka täytyy muutkin, muutenkin säädellä, mutta joita tällä hetkellä ei säädellä. Ja tämä saattaa lykätä tämän täytäntöönpanoa. Sitten soveltamisalasta. Tähän monet keskustelussakin viittasivat. että Se kysymys, mitkä ajoneuvot tähän kuuluvat mukaan ja mitkä eivät. Tällä hetkellä mukana ovat M1 ja N1, eli autot ja kuorma-autot, henkilöautot ja kuorma-autot. Tällä hetkellä mitään tutkimusta, joka konkreettisesti olisi tehty muiden ajoneuvon osalta, joten mikäli haluamme laajentaa soveltamisalaa, on mahdotonta pitäytyä samassa täytäntöönpanon päivämäärässä, koska tarvittaisiin lisää tutkimus, näistä muista ajoneuvoista. Tietystikin komissio on jo nyt ertuksessaan ollut täysin avoin. Se on valmis jatkossa laajentamaan soveltamisala muihinkin ajoneuvoihin, mutta tämä täytyy hoitaa yksityiskohtaisen tutkimuksen ja vaikutusarvion pohjalta ja myöskin kustannushyötyanalyysin pohjalta. Toistaiseksi näitä ei ole vielä laadittu ajoneuvoista, kuten traktoreista tai muista raskaista ajoneuvoista. Sitten yksityisy- yksityisyyden suoja ja tietosuoja. Tietystikin komissio on täysin samaa mieltä parlamentin kanssa siitä, että tietosuoja täytyy todellakin hoitaa kuntoon. Siksi olemme tekstiin artiklassa 29 työryhmässä pistäneet mukaan tämän maininnan. Nämä säännöt, jotka tällä hetkellä ovat ehdotuksessa mukana, täytyy myöhemmin täsmentää myöhemmin annetulla säädöksellä. Komissio ehdottaa taas delegoitua säädöstä. Joissakin tarkistuksissa peräänkuulutetaan sitä, että tämä hoidettaisiin normaalin lainsäädäntömenettelyn kautta. Tähän liittyy tiettyjä vaaroja. Tämä tarkoittaisi sitä, että IK-lista tulisi sellainen, että se pistetään täytäntöön ilman, että tietosuojasäännöt on tarkalleen määritelty. Komissio varm- haluaa vakuuttaa, että näin ei komissio halua, koska silloin sitä olisi mahdotonta antaa normaali lainsäädäntö, säädös ajoissa ennen ikolin voimaan astumista. Ja tämä olisi melkoisen vaarallista tietosuojan kannalta katsottuna. Ja lopuksi vielä täytäntöönpano päivämäärästä. Tietystikin olemme kollegan kanssa samaa mieltä, joka tästä puhui tämän päivämäärän osalta, joka on mukana komission eli sen päivämäärän osalta, joka on parlamentin valiokunta-aloitteisessa mietinnössä mainittu. Pidämme kiinni tästä parlamentin ehdottomasta päivämäärästä. Uskomme, että tuohon päivään mennessä kaiken pitäisi olla kunnossa täytäntöönpanoa varten. Tämähän koskee pelkästään uuden tyyppisiä ajoneuvoja, ei uusia ajoneuvoja. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja. No ihan nopeasti noista kahdesta asiasta, jotka nostettiin esiin. Se syy, miksi en pitänyt tuosta ehdotuksesta, on se, että jos on kaksi nappia edessään stressaavassa hätätilanteessa, silloin tulee painetuksi molempia nappeja. Ja sitten toinen kysymys, miten PSAB pitäisi järjestää. Mielestäni on paljon tärkeämpää, että meillä on hyvä PSAP-järjestelmä käytössä – ja sen takia olemme käsitelleet sitä juuri näin. Mielestäni on tärkeää painostaa muita toimielimiä, jotta tästä saadaan todellisuutta. Yhden, kahden, kolmen vuoden viive voisi olla sallittava. Tähän liittyy jotain teknisiä yksityiskohtia ja meidän vastapuolemmekin pystyvät valmistautumaan tilanteeseen ja toisaalta kyllä saavat siinä viivyteltyäkin jonkin verran. Sitten joitakin kommentteja Rova Lichtenbergerin kommentteihin. Totta kai tässä on kyse kuljettajan omasta vastuusta. Eihän, tämä eihän tämä järjestelmä pysty estämään onnettomuuksia sinänsä, ei kukaan koskaan niin kai ole e-, esittänytkään. Jos jotakin sattuu, niin silloin tätä kautta voidaan reagoida. Näin minä ainakin nyt ymmärsin tuon kommentin. Sitten tietosuojasta mielestäni näitä kohtia on vahvistettu tekstissä. Tämä liittyy vahvasti myös psap -hän. Tässä täytyy varmistaa, että tiedetään, missä onnettomuus on tapahtunut, jotta voidaan reagoida mahdollisimman nopeasti. Mielestäni tähän tulisi saada EU-osarahoitusta ja sen pitäisi liittyä nimenomaan älykkäisiin liikennejärjestelmiin. Kaiken kaikkiaan toivon, että tämä saa laajalti tukea. Ja toivottavasti järjestelmä toimii teknisesti ja kaikkiin uusiin autoihin saadaan järjestelmä käyttöön niin nopeasti kuin mahdollista. Kiitos. Äänestys pidetään huomenna. Nyt jos olette kaikki samaa mieltä, minulla on kaikkien varjoesittelijöiden mielipide tästä. Voisimme siirtyä tuohon ilmailuliikenne ETS-asiaan ja Groshiin ennen Kansianin lausuntoluonnosta, jos teille sopii. Voisimme vaihtaa siis järjestystä, aloittaa ilmailuliikenteestä ETSstä. Selvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Lausunto, jonka olen teille laatinut, joka teille on toimitettu, on syntynyt teidän tuntemissanne olosuhteissa. Stop the Clock-järjestelmä on nyt otettu käyttöön. Tämä mahdollistaa sen, että ainakin voitaisiin myönteisiä signaalia lähettää sen osalta, että EU on valmis kokonaisvaltaiseen ratkaisuun, eikä tämän maailmanlaajuisen ratkaisuun, eurooppalaisen ratkaisun sijaan. Sen jälkeen, kun kokous oli järjestetty, me tapasimme komission edustajia. Ja me täytyy suoraan tunnustaa, että tämän tapaamisen yhteydessä komissio kertoi, että Stop the Clock-ehdotus tai tämän järjestelmän korvaaminen toisella olisi eurooppalainen ratkaisu ilmailualalla ja että tämä vaihtoehto on jo ollut kokouksen estyslistalla komission puolella, mutta siitä ei ole saatu yhteisymmärrystä aikaan. Siksi katson, että olisi järkevää, niin kuin aiemminkin olen sanonut, ja kirjoittanut, että katso, että on järkevää, että mahdollistamme sen, että vuonna 2016 Stop the Clock-järjestelmä laajennettaisiin tai sitä pidennettäisiin sen kestoa. 2016 tulee pian ja sitten ikan kokous on tulossa ja päätöksessä, jos sanotakin, että vuonna 2016 ikalla on jo selkeämpi aikataulu maailmanlaajuisen ratkaisun löytymispyrkimyksissä. Siksi laadin lausunnon juuri tämän suuntaisesti. Tämä antaa neuvotteluille mahdollisuuden pohtia tätä kysymystä, eli stop the clock-järjestelmää, korjavaaminen toisella tai sen pidentäminen vuosi 2016 eteenpäin. Ja myöskin se mahdollisuus, että tehtäisiin kahdenvälisiä sopimuksia, kahdenvälinen sopimus Tämäkin mahdollisuus halutaan jättää vielä avoimeksi. Ehdotuksessa pitää myöskin liikennealan lukuisiin kahdenvälisiin sopimuksiin, joita meillä on. Ja tämäkin puoli täytyy voimakkaammin ottaa huomioon niin, että tätä ei pidetä aina erillisenä asiana, sivuseikkana. Lisäksi, mikäli vuonna 2016 ikä on tasolla, ei ole täysin konkreettista tahtoa tehdä päätös asiasta tavalla tai toisella, niin, eikä, ja mikäli selkeää aikataulu ei vuoden 2016 ikan puolella olemassa, niin silloin tämmöinen airspace ilmatilaan koskeva lainsäädäntö, ehdotus, joka koskisi eurooppalaista ilmatilaa, pitäisi siinä vaiheessa esittää. Nyt ei pidä hukata aikaa, koska vuosi 2016 on pian meidän täytyy olla keskustelu keskustelukykyisiä viimeistäänkin siihen mennessä. Ja täytyy pohtia, miten toimimme sitten vuodesta 2016 eteenpäin, mikäli ikä ei tee asiassa mitään. Kansainvälisestä toimijasta on kyse. Saattaa se hoitaa sen kuntoon, mutta jokin mahdollinen ehdotus meidän pitäisi ainakin olla takataskussamme kaiken varalta. Ilomielin jäänyt kuulemaan muiden kommentteja, muiden ryhmien näkemyksiä, mutta omalta osaltani voin sanoa, että pidemmällä aikavälillä tarvitaan maailmanlaajuinen ratkaisu, eikä pelkästään eurooppalaista ratkaisua, jota muut voisivat pitää provosointina. Ja jotkut katsoisivat, että se on liian niukka ratkaisu. Ja meidän täytyy olla jotakin varalta, kaiken varalta takataskussa asemme, mikäli tällainen ehdotus tulee tarpeelliseksi. Ja ilomielin kuulisin teidän kommenttejanne. Kiitos. Alderai. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle, taikka valmistelijalle kaikista hänen tekemästään työstä ja näistä selvityksistä. Viimeisen 48 tunnin aikana tämä on antanut paljon ajattelemisen aihetta. Olen todella, tota, todella pähkellyt ennen tarkistusten jättämisen määräaikaa tietynlaista joustavuutta tarvitaan. Meidän olisi odotettavaa maailmanlaajuista ratkaisua. Toisaalta valmistelijan ehdotukset menivät kuitenkin hyvin pitkälle. Olemme toki yhtä mieltä siitä, että kello olisi toistaiseksi pysäytettävä ja olisi katsottava, miten ikään neuvottelut sujuvat. Meillä on periaate sopimus vuoteen 2016 mennessä. Tarvitaan konkreettisia ehdotuksia mutta nyt voidaan pohtia tätä menettelyn keskeytystä, tätä kellon pysäytystä, pitäisikö sen ulotuttava jopa vuoteen 2020. Minun mielestäni se on liian kaukana. Mielestäni tulevina vuosina tarvitaan järjestelmän joustavuuselementti tässä. Olen yhtä mieltä. Sitten toinen huomio soveltamisalasta. En tiedä, tulkitsinko tämän oikein, mutta minulla on sellainen vaikutelma, että esittelijä haluaa rajoittaa soveltamisalaa Euroopan sisäisiin lentoihin vuodesta 2016 alkaen, eikä tässä puhuta Euroopan ilmatilan ylittämisestä ollenkaan. Minun mielestäni tämän tekee hallaa ilmailuyhtiöillemme. Tarkoitan tässä erityisesti ilmatilan hallintaviranomaisia ja niitä koneita, jotka eivät laskeudu EUn alueelle, vaan lentävät vain sen yli. Tämä on asia, johon olisi viitattava. Ei tällä kertaa tämän enempää, mutta minulla on kaksi kysymystä. Mihin asti pidetään kiinni tästä menettelyn keskeytyksestä ja sitten toinen kysymys myös soveltamisalasta. Muulta osin valmistelija voi luottaa tukemme, kantamme ei ole vielä valmis, koska haluamme vielä näitä kahta asiaa pohtia. Kiitoksia. Mrs. Meissner. Kiitos Rova Meissner seuraavaksi. Um, kiitos paljon. Voin todeta, että Alderyhmän nimessä haluaisimme voimakkaasti osoittaa tukemme herra Matthew Groshille, mitä tulee päästökauppajärjestelmään. Euroopassa olemme tässä olleet edelläkävijöitä ja olemme pyrkineet vetämään muita perässämme. Tämä on toistaiseksi toiminut. Olemme useinkin jääneet yksin. Nyt ei saa käydä tällä tavalla jälleen kerran. Ikean piirissä, mikä syntyisi nopeasti, maailmanlaajuinen sopimus olisi hyvä asia, mutta tämä tulee vielä kestämään. Siksi Mike Hygrosin ehdotus on aivan oikein. Meidän pitäisi ensin turvata tämän Stop the Clock-järjestelmän, mutta mitä tämän jälkeen sitten? Siinäpä kysymys. 2016 vuoteen mennessä odottelemme ikaan ehdotusta, katsomme miltä se sitten näyttää mutta meidän täytyy pyrkiä myöskin pohtimaan sitä, miten voimme harjoittaa painostusta tai pitää painostusta yllä, jotta saadaan kokonaisvaltainen maailmanlaajuinen sopimus aikaan. Katson, että turhat kilpailuhaitat eurooppalaiselle ilmailuteollisuudelle pitäisi pyrkiä välttämään. Asia täytyy saada kunnan tasapainoon ja minun mielestäni Matthew Grosh on mennyt aivan oikeaan suuntaan tässä. Olen ilo mielin valmiita keskustelemaan tästä vielä ja siis myöskin sitten menemään kansainvälisen keskustelun, koska ei riitä, että yksin toimimme, kyllä muutkin täytyy saada reagoimaan. Ja Rova Lichtenberger seuraavaksi. Eh, Kiitoksia paljon. Koko tämä aihe, päästökauppajärjestelmä, on tietystikin erittäin viisainen pähkinä purtavaksi meille kaikille. Nyt ei pidä kiirehtiä liikaa, mutta vaan se täytyy toimia, hoitaa kuntoon asianmukaisella tavalla, mutta ei pidä myöskään liikaa vitkastella. Ja on piirissä pitäisi saada toimintatahtoa aikaan. En usko, että lyhyellä kavelilla edistysmielinen enemmistö siellä millään tavalla syntyisi asian suhteen. Tietystikin äh, meillä on tässä suuria ongelmia asian parissa. Yhdysvaltalaisten kansaisjärjestöjen kanssa olen ollut yhteydessä. Ne pyytävät jatkuvasti meiltä tätä Älkää antako periksi, koska mikäli te pidätte pintanne vain sillä tavalla, te voitte saada esimerkiksi Yhdysvallat jollakin tavalla edes liikahtamaan tässä asiassa painostuksen avulla. Meidän toimintatavallamme me pystymme myöskin vaikuttamaan muihin ja muiden toimintakykyyn. Me pyrimme parantamaan, pystymme parantamaan myöskin muiden maailmankolkkien kansalaisjärjestöjen elämää. Voimme helpottaa kansalaisjärjestöjen toimintaa omalla esimerkillämme. Mikäli me teemme jotakin, silloin on mahdollisuus, että muuallakin tapahtuu edistystä ja menestystä saadaan aikaan ja tehokasta toimintaa. Tietystikin, mitä muut kollegat sanovat, kaikki riippuu muiden näkemyksistä myös, mutta vetoisin meihin kaikkiin, koska katson, että meidän kannaltamme siirretään oikein ja asianmukaista, että kansainjärjestöt Euroopan suunnaltakin voivat ottaa, me, Euroopan ulkopuoleltakin voivat ottaa meihin yhteyttä. Ja meidän täytyy järkevällä tavalla myöskin kommunikoida ulkomaailman kanssa sen osalta, mitä me päätämme asiasta, koska Strategiasuunnittelun kannalta kansallisjärjestössä on tärkeää tietää, mitä Euroopan unioni tekee jotakin, eikä ole vain rähmällään muiden edessä. Jotakin toivoa pitäisi ainakin muille antaa siitä, että vähintäänkin me toimimme tässä innovatiivisesti, edistysmieliseksi, edistysmielisesti Euroopassa. Uskon, että olisi erittäin tärkeää tässä luoda suhteita muihinkin toimijoihin ja keskustella muiden kanssa ja hieman harmonisoida meidän toimijamme, yhdenmukaista niitä, koska Yhdysvalloissa on parin vuoden sisällä ainakin jonkinlaisia mahdollisuuksia saada asiassa edistystä aikaan. Ja mikäli asiat kehittyvät hyvään suuntaan, meidän ei pidä toimia tätä kehitystä vastoin lykkäämällä asian käsittelyä tuonemmaksi. Tämä on erittäin tärkeä asia. Juuri kumppaneiden etsiminen kaikkialta maailmassa – niiden joukosta, jotka haluavat samoja asioita kuin mekin, on erittäin tärkeää. Valitettavasti nämä muut toimijat eivät aina istu hallituksessa, mutta ainakin pitäisi varmistaa, että nämä muut toimijat eivät luovu toivosta. Jotain toivon kipinää täytyy jättää heillekin. Tarkistus kahdeksan. Siinä viitataan, viitataan tuleviin osapuolten välisiin neuvotteluihin ja avataan tiettyjä mahdollisuuksia, näkymiä Tietystikin voimme lähettää signaaleja sen osalta, että Euroopassa ollaan tekemässä päätöksiä. Mutta sitten, mikäli joku pikkusekan pistää hanttiin, niin usein menemme sitten jälleen rähmällemme. Helposti ei pidä luovuttaa. Meidän täytyy asennoitua strategisesti oikein ja varmistaa se, että meillä on ikaon puolella ensinnäkin kumppaneita, myötämielisiä sellaisia, ja sitten muutoinkin meidän täytyy ottaa yhteyksiä muihin toimijoihin, koska pienen pieni väline, joka tällä hetkellä on olemassa tällä alalla, on asiasta täytyy pitää kiinni. Ei siitä pidä noin vain luopua. Kiitos. Ei taida olla ketään komissiosta pyytämässä puheenvuoroa. Selvä. Meidän syymme, kun muutimme tätä. Matthew. Kiitos näistä huomioista. Ymmärrän kyllä kaikki huolenaiheet, jotka täällä on esitetty. Meidän pitää hyvä ja uskottava ratkaisu. Siinä pyrimme. Mutta kun etenemään siihen suhteen, tai viitattiin kansaisjärjestöihin. Olen samaa mieltä siitä, että kansaisjärjestöihinkin täytyisi ottaa yhteyttä ja lähettää selkeä viesti. Varsovan osalta jäi siellä mielikuva, että emme tehneet mitään, emme saaneet aikaan mitään. Vuonna 2016 meidän täytyy olla valmiina, tai sitten 2020 pitäisi olla vähintäänkin maailmanlaajuinen ratkaisu olemassa. Tässä on kaksi vaihtoehtoa, joita me ehdotamme. Uskoakseni meidän täytyy, tai, tai kummankin asian puolesta puhuu tiettyjä asioita. Tuloksia täytyy voida jollakin tavalla mitata, mitä on saatu aikaan. Siksi Katsoisinkin, että olisi hyvä vielä, kun äänestämme tästä asiasta, Just olisi hyvä, että vuonna 2015 olisi jo konkreettinen selkeä ratkaisu olemassa, mutta mikään ei, ei ole, täytyy toimia toisin. Mutta 2016 pitäisi olla selkeä eurooppalainen ratkaisu olemassa, tai sitten vuonna 2020 jopa maailmanlainen ratkaisu pitäisi olla olemassa, jota Eurooppa on ollut laatimassa. Tällaisen viestin haluaisin tämän asian osalta lähettää ulkomaailmalle. Kiitoksia kaikille osallistumisesta keskusteluun. Thank you. Can I announce that the deadline for men... Kiitos. Tarkistuksien jättämismääräpäivä on 18. päivä joulukuuta kello 16. Siis 18. päivä joulukuuta. Eeva, saitko tuon ylös? Määräaika tarkistusten jättämiselle kello 16. 18. päivänä joulukuuta. Se saattaa olla teille merkityksellinen seikka, hieman poikkeava järjestely tavallisesta. Ja Tranissa tästä äänestetään tammikuun 21. päivänä. Seuraava kohta esityslistalla on Single European Sky 2. Saapuiko valmistelija? Yhteisyritys uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän kehittämiseksi. Missä valmistelija viipyy? Antonio, oletko valmis? Presidente, molto... Niin puheenjohtaja aivan lyhyesti. Emme ole tehneet mitään muutoksia. Mielestämme tämä voimassaolon jatkaminen on hyvä vuoden 2016 jälkeen Tämä rahoitus on hyvä asia tässä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyössä. Minä mielestäni on hyödyllistä jatkaa samalla linjalla näistä ehdotuista tarkistuksista. Sitten niitä on vähän. Laitan miinuksen kahteen tikaun tarkistukseen. Ne käsittelevät lähinnä sitä, että ei pitäisi iloita tuosta vaaraanhoitosäännöksestä yhteisyrityksen toiminnan kannalta tarvitaan komission hyväksyntä. Toinen koskee tätä toimitusjohtajan tilannetta niin, että se olisi vuoden 2016 loppuun asti voimassa. Kiitoksia. Everybody's in Christmas mood today. Kaikki ovat tänään ihan joulutuulella. Tästä koituu minulle kaikenlaisia ongelmia. Pahoittelen sekaannusta tämän asian tiimoilta. Pahoittelemme herra Alcadraui, Piros, Danielis. Δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα σε αυτά που ήδη μας είπε ο Αντώνιο. Olen yhtä mieltä siitä, mitä Antonio juuri sanoi. Suurin osa tarkistuksista, jotka hän hyväksyy, voimme mekin hyväksyä. Kuitenkin komission ehdotus oli jo kaiken kaikkiaan varsin helposti hyväksyttävissä meille. Kiitoksia. Siinä se kuultiin. Rova Meisner, ellei sitten pääosastosta kuulla mitään. No kylläpä tässä mentiin nopeasti. Me olemme tänään todella olleet aikataulusta edellä. Voin myös sanoa, että tässä tapauksessa me toimitamme neuvostolle lausunnon, joka koskee Horizon 2020 ja tutkimusta. Ja tämä on erittäin tärkeä ehdotus Single European Skyta silmällä pitäen Tarkistuksia ei ole kuitenkaan toimitettu henkilökohtaisesti tämän asian tiimoilta. Mielestäni on hyvä, tämä on hyvä ehdotus. Näillä mennään. Ennustan harmonista äänestystä huomenna, ainakin tämän osalta. En tiedä, onko näin muiden osalta. Herra Baldwin, harmonista äänestystä ennustetaan huomiseksi. Ei mitään painetta, herra Baldwin. Kiitos puheenjohtaja. Tulin juuri saliin saanko pyytää kollegaani puhumaan tästä puolestani. Pahoittelen. Kiitos puheenjohtaja. Tuemme täysin Kanchanin kantaa. Me olemme myös sitä mieltä, että kyse on avainehdotuksesta ja ainoastaan sen takia, että se ähm, osoittaa, että olemme sitoutuneita Cesar-järjestelmään. Tämä osoittaa myös sen, että alamme nyt täytäntöönpanna Cesaria Tästä tulee ikään kuin hyveiden kehä ja me haluamme sitoutua sen ylläpitämiseen. Tämä liittyy Single European Sky-järjestelmään ja Fabiin. Tuemme siis täysin Kanchanin kantaa. Kiitos. Kiitos paljon. Huomenna Äänestetään siis täydessä harmoniassa. Kiitos paljon, Rova Badram. Nyt kun kerran valmistelija on edelleen täällä ja Lichtenberger, kuulisin mielelläni, mitä mieltä te olette ETSstä. Thank you for your, your accommodation. Kiitos. Juoksimme ihan metrosta asti. Voi olla, että olen nyt hieman hengästynyt. Olemme lukeneet lausuntoluonnoksen suurella mielenkiinnolla. On kaikkien etujen mukaista, EUn etujen mukaista, että meillä on tässä selkeä kanta ja voimme edistyä sen mukaisesti. Mielestäni meidän ehdotuksemme on vahva ehdotus juridisesti, teknisesti ja se on yhteensopiva kansainvälisen lainsäädännön kanssa, kansainvälisen ilmailulainsäädännön kanssa. Ja mikä vielä tärkeämpää, meidän säännöksemme sopivat aikeo tuloksiin, Ja jos nyt puhutaan kolmannen maan lausunnosta tai kansainvälisestä lausunnosta ja sitä, miten se rajoittaisi EUn valtaa, se ei jotenkin tunnu loogiselta. Ja tämä ei vaikuta sopivaan 2020 tavoitteisiin. Meidän mielestämme on tärkeää jatkaa merkityksellisen EU-politiikan täytäntöönpanoa. Meidän täytyy osoittaa yhteistyökumppaneillemme, että EU-lait pitävät kutinsa. Päätän tähän. Keskustelu on ollut lyhyttä ja ytimekästä, mutta hyödyllistä ja toivottavasti voimme jatkaa näitä keskusteluja yhteistyökumppaneiden kanssa, lainsäätäjien kanssa. Kiitos. Nyt olemme siinä vaiheessa kokousta, jolloin jatketaan suljetuin ovin. Edetään sen mukaisesti. Rova Dverax on täällä raportointia varten pidetään tauko ennen koordinaattoreiden kokousta. Ja nyt niiden, joiden ei pitäisi olla enää tässä kokoussalissa, tulisi lähteä ja sitten jatketaan ja käydään vielä läpi palaute kolmikantakokouksesta.